kollega Vetsionova, joka oli salissa, joten Euroopan keskuspankin äh, äänestysten puheenvuorot päättyvät. Ja nyt sitten lemiäkäläinten laitokapa EU-ssa. Se on viimeinen aihe, josta, jota puhutaan tänään ja Renew-ryhmän puolesta. Edustaja Kelleher. Kiitos äh, puhemies. Olen mielissäni, että sain puhua tästä asiasta ja pyytäisin, että komissio ryhtyy välittömästi toimiin, jotta voisi puuttua laittomaan kotieläinten myyntiin ja varsinkin näihin äh, pentutehtaisiin ympäri Eurooppaa, jossa eläimiä käytetään vuosikausia vain tuottamaan äh, kissanpentuja ja koiranpentuja. Minusta meillä on velvollisuus äh, sivistyneenä yhteiskuntana Kuntana huolehtia vähintäänkin siitä, että jonkinlainen rekisteröinti tehtäisiin näistä pentutehtaista ja että tämä kauppa rekisteröitäisiin jollain tavalla ja että meillä olisi säännöt. Tässä on mukana suuri rikollinen elementti, kun salakuljetetaan näitä eläimiä unioniin. Tällä on kansanterveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea tämä on eläinten hyvinvointikysymys ja komission täytyy varmistaa, että sisämarkkinat äh, hallinnoivat näitä farmeja ja huolehtivat siitä, että on tietyt standardit. Seuraavaksi Claire Daly Kiitos puhemies. Puhemies on, todella ilahtunut siitä, että voin tukea tätä päätösasemaa ja pidän todella hyvänä sitä aloitetta, johon tässä on ryhtynyt, että puututaan laittomaan lemmikkieläinkauppaan, kauppaan, mikä on suuri ongelma Irlannissa, jossa monet yksilöt lopultakin on saatu oikeuden eteen siksi, että he kohtelevat eläimiä niin järkyttävän huonolla tavalla oman etunsa nimissä. Ja tämä asia on herättänyt suurta myötätuntoa Irlannin väestönpiirissä ja suurta huolestuneisuutta, mitä tulee siihen, että eivät lainsäädäntöviranomaiset toimi mukaisesti. Tässä todellakin vahvistettiin voimakkaasti tätä päätösasemaa muutoksilla, ja, jotka liittyvät pakolliseen rekisteröintiin, mikä tulemaan olennaista, mutta se, että myöskin vedottiin komission jäsenvaltioihin, jotta ne ryhtyvät toimiin, jotta estetään tällainen Eh, jalostaminen ja eh, toimit, jotka ovat näiden näiden terveydelle uh, ikäviä asioita. Tämä asioita, joiden vuoksi saatoin tukea tätä esitystä. Kiitos. Ja seuraavaksi Charlie Weimers, olkaa hyvä. Tack, fru talman. Eh. Kiitoksia, puhemies. Viime vuonna pikku Astrid tuli perheeseemme. Hän oli aivan ihastuttavana Cavalier Kings Charles koira, joka oli täynnä rakkautta kun ostimme hänet, niin saimme kuulla, että heitä, nämä koirat oli tuotu Belgiaan Slovakiasta. Ja kun kävimme rutiinitarkastuksen eläinlääkärille, meille kerrottiin, meille jotka olimme täysin newbie-koiran omistajia, että tällaista, tällaista petok, tällaisia petoksia tapahtuu aivan jatkuvasti. Huijataan syntymäajoissa ja aikoja muutetaan, jotta pennut saadaan myytyä aikaisemmin. Pennut erotetaan emostaan paljon aikaisemmin kuin se kahdeksan viikkoa, joka pitäisi olla. Tämä luo elämän mittaisia traumoja, joka näkyy sitten koiran käyttäytymisessä. Rokotukset annetaan liian aikaisin ja rokotukset eivät anna riittävää suojaa. Ongelmana on se, että monet laittomat toimijat eivät jää tässä kiinni. Ja siitä syystä tarvitsemme eurooppalaista rekisteröintilainsäädäntöä. Toi, siinä toivoisin, että muut koirat ja kissat saavat paremman alun elämälleen kuin meidän Astridimme. Kiitos seuraava puhuja on edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Kiitos puhemies olen hyvin iloinen siitä, että yli 600 meppiä tuki tätä päätöslauselma luonnosta, joka koski laitonta eläinten salakuljetusta. Tämä on hyvin vahva merkki ja osoittaa, että Euroopan parlamentti haluaa puuttua tähän salakuljetukseen. Ja toivon todellakin, että komissio meidän päätöslauselmamme pohjalta ryhtyy valmistelemaan selkeitä toimenpiteitä, että voidaan estää kymmenien tuhansien pentujen salakuljetus kauheissa olosuhteissa Itä-Euroopasta vuosi toisensa jälkeen Länsi-Euroopan puolelle ja siellä myytäväksi. On hyvä, että tämä päätöslauselma sai niin paljon tukea ja vetoankin komission lopettamaan välinpitämättömyyden ihan niin kuin jota, mitään ei tapahtuisi. Eli tarvitaan ratkaisuja. Yksikään jäsenvaltio ei kykene hoitamaan tätä asiaa yksin. Tämä on eurooppalainen ongelma ja kiitän esittelijöitä. Kiitos Stanislav Polčák seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Yhteisistellinen ja luonnollisena tuin tätä ehdotusta ja olen iloinen siitä, että vain kolme kollegaa äänesti tätä vastaan. Muuten, niin kun huomattiin, saatamme löytää tälle tukea yli ryhmärajojen. Tämä ei ole mikään asia, joka voitaisiin ratkaista yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tämä on asia, joka johon liittyy järjestäytyä rikollisuutta, jossa on voittoa hakevaa liiketoimintaa, eläinten salakuljetusta, on sellaista, jolla on rajat ylittävää vaikutusta. Eläimet kärsivät, kuluttajia johdetaan harhaan, joten on myöskin tällaista laitonta kilpailua ja sisämarkkinoiden vääristymistä. Kaikki nämä kielteiset vaikutukset edellyttävät toimintaa komissiolta. Olin hiukan pettynyt siihen lausuntoon, jonka komission jäsen eilen antoi. Ja toivon, että komissio ymmärtää, miten monista tuhansista ihmisistä – on kysymys, joka ovat toimia komissiolta. Tuosta komissio ryhtyy toimiin. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Bombard. Merci, madame. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Eläinkauppa Euroopassa häiritsee Eurooppaa jo vuosia. Interpolin mukaan on kolmanneksi suuri maailmassa. Eti huumekaupan ja asekaupan jälkeen. Vuodesta 2000 eteenpäin eläinten kohtalo on todella huolestuttava. Tilanne huononee vain joka päivä entisestään. Kansallisjärjestön mukaan yli kahdeksan miljoonaa eläintä tuodaan Euroopan unionin alueelle, jotta vastattaisiin kysyntään. Suuri häviäjä ovat eläimet. Lisäksi niitä kasvatetaan erittäin huonoissa olosuhteissa. Naarat joutuvat synnyttämään poikasia siihen asti, kunnes menehtyvät monia ei hoideta ollenkaan, ei rokoteta, heidän, niiden tavanomaisiin tarpeisiin ei vastata. Ja ne joutuvat elämään olosuhteissa tai voida hyväksyä. Meidän täytyisi ehdottomasti saada lainsäädäntöä, jolla kyetään hallitsemaan tätä tilannetta ja puuttumaan kaupankäyntiin. Me pyydämme tämän kaltaisen kaupankäynnin kieltämistä ja siitä syystä äänestin tämän päätösosman puolesta. Kiitos. Viimeisen puheenvuoron käyttää tässä yhteydessä edustaja Potos, uusiutuva Euroopan ryhmästä Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Minulla oli suuri ilo käynnist, järjestää Romaniassa kotikaupungissani keskustelu tästä aiheesta. Olen iloinen siitä, että eläimet, jotka ovat meidän parhaita ystäviämme, ovat unioninkin mielenkiinnon kohteena. On aika, että lakkautamme tämän laittoman kaupan kissalla koirilla, siellä täytyy olla, niiden kohdalla täytyy huolehtia niiden hyvinvoinnista, koska ne tuovat niin paljon iloa. Ne eivät ole pelkkä taloudellinen objekti. Ne ovat osa perhettä ja sen vuoksi koska niiden rooli on niin suuri meidän elämässä, meidän täytyy tehdä enemmän. Me emme voi lopettaa vain siihen, että säätelemme kauppaa. Meidän täytyy huomioida myös näiden lemmikkien elämä. Monet kissat ja koirat hylätään siinä vaiheessa, kun ihmiset eivät enää halua niitä. Tämä on surullinen tosiasia ja kaikki kansalaisjärjestöt, jotka toimivat hylättyjen kissojen ja koirien parissa, voivat kertoa tästä rumasta puolesta. Tämä täytyy myös säädellä mitä me teemme esimerkiksi eh, niille pentueille, joita omistajat eivät eh, halua, tai eh, pennuille, joita jätetään teiden varsille. Ne eivät ole kuitenkaan markkinoilla. Nämä ei-toivotut pennut tarvitsevat myös meidän huomiomme. Meidän täytyy tehdä jotain niiden hyväksi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Näin. Kiitos herra Botos. Tähän päättyi keskustelu lemmikkieläinten laittomasta kaupasta ja, ja, ja nyt haluan kiittää puheenvuoroista ja antaisinkin edustaja Brockman sille puheenvuoron, joka haluaisi anteeksi, Liekki Mariaania, joka haluaisi esittää kommentin herra Luxmanin puheenvuoro, joka pidettiin ennen äänestyksiä. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. préféré... Kiitoksia, hyvä puhemies. Olisin halunnut vastata tähän henkilökohtaiseen kyseenalaistamiseen. Kiitoksia, että sain puheenvuoron, vaikka täällä nyt on hiukan tyhjän tuntusta. Tämä mahdollistaa sen, että voin pyytää anteeksi viimeisiä sanojani eilisessä puheenvuorossani. Kuten videolta on nähtävänsä, painoin, mm, puhuin, koska tässä ajattelin puheajan loppuvan ja valitan kovasti sitä, että puhuin todellakin. Sen sijaan olisin sanonut terroristen eliminointi, niin olisin sanonut, käyttänyt sana rebel Viimeinen sana löytyi tuolta YKn raportista, jossa puhutaan kaikkein suurimmasta terroristien valtavasta alueesta. Mutta todella, todella anteeksi pyyntöni tästä edellisestä puheenvuorosta. Kiitos tästä puheenvuorosta. Tähän päätämme tämän kohdan ja istunto keskeytetään kello 15. pa nej Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Täysistunto jatkuu. Eilisen pöytäkirja on saatavilla. Onko kommentoitavaa? Näin pöytäkirja on hyväksytty. Ensimmäinen kohta esityslistalla koskee ajankohtaista keskustelua sosiaalista Euroopasta digitaalisessa maailmassa. Haluaisin kertoa, että tässä keskustelussa ei ole menettelyä ilman puhujalistaa eikä sinisiä korttia hyväksytä. Aloitamme Ertugilla, joka on kirjoittanut tämän. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, ja komission jäsen. Ensinnäkin kiitos tästä tilaisuudesta. Digitaaliset teknologiat antavat meille suuria mahdollisuuksia ja koskaan aiemmin ihmisillä ei ole ollut näin mahdollisuuksia oppia, kommunikoida, osallistua tai olla luovia. Valitettavasti monet eurooppalaisista edelleenkin ovat vailla tarvittavia digitaalisia tietoja voidakseen täysin hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita digitaalinen kehitys tarjoaa. Eilen me juhlimme turvallisen internetin päivää, mutta vain yhten päivänä vuodessa tämä ei juhliminen ei välttämättä riitä siihen, että korostettaisiin riittävästi mediataitojen hallintaa ja turvallisuutta. Euroopan koulutusjärjestelmä tästä syystä, niiden täytyy nykyaikaistua kautta Euroopan, jotta voidaan estää digitaalisen jakolinjan syntyminen yhteiskuntaan. Ja haluan erityisesti kiittää Suomea puheenjohtajavaltiona siitä, että se antoi Euroopan kansalaisille vapaan mahdollisuuden käyttää kursseja, jotka koskivat tekoälyä, tekoälyllä voi olla suuri hyöty, voi, siitä, siitä voi olla suuri hyöty yhteiskunnalle ja ihmiselle. Ja on tärkeää, että otamme ihmiset etusijalle tässä asiassa. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan täytyy pysyä mukana digitalistumisessa työmarkkinoilla. Me tarvitsemme sosiaalisen sopimuksen uudessa maailmassa mukaan vähimmäispalkan, vahvistaen työehtosopimuksia ja ennen kaikkea oikeuksia myöskin ottaa etäisyyttä. Meidän pitää myös luoda reilut työolosuhteet työntekijöille, työskentelevätpä he eh, netissä tai netin ulkopuolella, ja meidän pitää puuttua siihen jättiläisyritysten valtaa, joka on olemassa, jotka ne, jotta saadaan yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia, ja verot pitää maksaa siellä, missä voitotkin syntyvät. Euroopan unionin täytyy luoda uudet juridiset puitteet tekoälylle ja robotiikan käyttämiselle, mukaan on takuu siitä, että säilytetään olemassa olevat oikeudet. Ja valkoinen kirja koskee tekoälyä tulla hyväksymään, e, tulla esitelmään ensi viikolla. Ja se pitäisi käsitellä näitä eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tekoälyyn, joihin liittyvät myöskin juridiset suojalinjat ja vastuukysymykset kollegat, tässä täytyy toimia ilman ennakkoa asenteita. Tässä ei saa tapahtua syrjintä, joka perustuu sukupuoleen tai etniseen taustaan. Ei tekoälyä ilman etiikkaa. Siksi kehotamme Euroopan komissiota esittämään